tiedostaen, että hän on myös ilmoittanut, että hänellä ei ole mitään toimia, jotka estäisivät hänen mandaattiensa Euroopan parlamentin jäsenenä. Oikeusasioiden valiokunta 20. helmikuuta kokouksessaan käsittelivät äh, hänen mandaattiaan ja yksimielisesti ehdottelivat, äh, että ensimmäinen helmikuuta 2013 lähtien myös hyväksytään Mark Demesmakerin paikka. Kukaan ei vastusta, eli tämä mandaatti on vahvistettu. Rouva Marta Andreasen on ilmoittanut minulle, että 25. helmikuuta lähtien hän ei ole Euroopan vapauksien ja demokratian ryhmän jäsen. Ja sitten olen San Frances, SD-ryhmältä pyynnön, että Francesca